tutkittujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset. Ja puheenvuoron saa välittömästi esittelijä Wilmot. Kiitos oikein paljon puhemies. Ensinnäkin kiitos kaikille varjoesittelijöille erinomaisesta tuesta ja yhteistyöstä. Yhdessä me olemme saaneet neuvotteltua erittäin paljon parlamentin hyväksi. Haluan kiittää myös Liettua puheenjohtajavaltiona Tämä teki erittäin paljon työtä, jota saatiin hyvissä ajoin kompromissi. Ja kiitän komissiota hyvästä ehdotuksesta ja siitä, että komissio oli niin avulias meidän käymissä keskusteluissa. Aloitan miksi, siitä, miksi aluksi olin mukana tässä työssä. Muutama vuosi sitten olin Nottinghamissa sairaalassa, jossa lapset ja nuoret kärsivät syövistä ja aivokasvaimista täällä tavasin Samuel-nimisen lapsen, joka kertoi, että usein he joutuvat käyttämään lääkkeitä, joita ei testattu. Ja lääketestaus saattaa olla ainut vaihtoehto heille saada ö, hoitoa. Ö, on tärkeää, että yhteistyötä tehdään Euroopassa, jotta lääketestit saadaan kannattavaksi. Tällä hetkellä tilanne on liian monimutkainen ja lääketestaus on liian kallista. On tärkeää, että harmonisoidaan tilanne siten, että on yhteinen portaali, ja, joka helpottaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, helpottaa tilannetta. Valitettavasti Samuel menehtyi viime syyskuussa, mutta hänen työnsä jatkuu. Hän oli suuri inspiraation lähde ja toivottavasti se, mitä me olemme hänen avallaan saavuttaneet, auttaa muita saamaan hoitoa, muita, jotka ovat olleet samassa tilanteessa kuin Sam, siten, että lapsuusajan syövät saisivat syövästä kärsivät saavat parimman elinikäodotteen. Positiivisia tuloksia julkaistaan todennäköisemmin kuin negatiivisia tuloksia, ja tämä antaa vääristyneen kuvan siitä, kuinka paljon jo lääketutkimuksia tehdään. On tärkeää, että tämä lainsäädäntö panee täytäntöön läpinäkyvyyssäännöksiä, ja nämä olisivat merkittävä askel eteenpäin sellaiset lääketestit, jotka eivät johda tuloksiin, niistä olisi myös raportoitava vuosi sen jälkeen, kun ne ovat valmistuneet. Lisäksi on julkaistava neljä raporttia, jotka kertovat tutkimustuloksista. Nämä eivät ole kaupallisesti, kaupalliselta kannalta salattuja, ja on erittäin tärkeää, että kaikki nämä tiedot julkaistaan. Meidän tulisi kaikki olla ylpeitä, että EU tulee olemaan tällä alalla johtava, mitä tulee lääkeiden, kliinisen lääketutkimuksen avoimuudesta. Meidän pitää myös varmistaa, että kliiniset lääketutkimukset tapahtuvat Euroopassa. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia uudelle, uusille hoitomuodoille ja lisäksi se tarjoaa erittäin paljon työpaikkoja tutkijoille. Vuosien 2007-2011 välillä ja e jos tapahtui 25 prosentin vähennys kliinisessä lääketutkimuksessa. Toivottavasti me voimme helpottaa tilannetta siten, että yrityksellä olisi suotuisemmat olosuhteet ja että pienet tutkimukset eivät olisi niin hallinnollisesti raskaita. Kaiken nyt on kuitenkin potilaiden turvallisuus eettiset toimikunnat tulevat olemaan tärkeässä roolissa. Lisäksi meillä on kokonaisvaltainen teksti siten, että suojellaan haavoittuvaisia kansanosia siten, että potilaat saavat tiedon kaikista testeihin liittyvistä asioista ennen kuin näihin ryhtyvät. Olisimme halunneet mennä vielä, tai olisimme halunneet mennä vielä pidemmälle. Olisimme halunneet lyhyempiä hyväksymisaikoja, mutta ymmärrän, että jäsenvaltiolla oli näissä asioissa vahvat näkemykset, ja uskon, että olemme onnistuneet saamaan hyvän kompromissin vielä kerran haluan kiittää kaikkia siitä, että pääsemme tähän ja toivottavasti koko parlamentti voi tukea asetusta tänään. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Borg. Uh, Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat jäsenet, haluan aloittaa kiittämällä edustaja Wilmettia ja varjoesittelijöitä kovasta työstä ja erinomaisesta yhteistyöstä tämän tärkeän ehdotuksen puitteissa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, olisin halunnut kunnianhimoisemman lopputuloksen, mutta kuitenkin kun otetaan huomioon eh, se, mikä meillä on, niin se on mielestäni kuitenkin hyvä kompromissi. Erityisesti se, mitä eh, esittelijä juuri korosti, on erittäin tärkeää, ja tämä asetus hyödyttää ennen kaikkea eurooppalaisia potilaita. Kaikkia eurooppalaisia kansalaisia, pelkästään Euroopan lääketeollisuutta. Miksi? Siksi, että kliiniset tutkimukset ovat avainasemassa, kun kehitellään uusia lääkkeitä ja parannetaan mahdollisuuksia löytää erilaisia hoitomuotoja käyttäen jo olemassa olevia lääkkeitä. Joskus tämä voi olla viimeinen olien korsi niille, jotka kärsivät erittäin vakavista sairauksista, kuten juuri kuulimme esittelijältä. Sen lisäksi, että tästä on hyötyä potilaille, kun viedään eteenpäin tutkimus- ja kehitystietä ja investoidaan tähän myös Euroopan unionin ulkopuolelta, niin kliiniset tutkimukset ovat tärkeässä asemassa lisäämässä kasvoja työpaikkoja. Uusi asetus pyrkii myös korjaamaan sen tosiasen, että kliiniset lääketutkimukset ovat vähentyneet noin 20 prosentilla viimeisten vuosien aikana EU:ssa, kun taas hallinnolliset kulut ovat kasvaneet, kaksinkertaistuneet Ja näin ollen meidän täytyy toimia erittäin kiireesti. Meidän täytyy lisätä lääketutkimusten määrää, jotta voidaan olla hyödyksi sekä potilaille että lääketeollisuudelle. Samalla tutkimuksen mukana olevien korkea suojelu on tärkeää. Eli potilaiden terveydentila on erityisen tärkeä asia. Se teksti, josta tänään sovimme, ottaa esille ja minun uskoakseni voi vastata näihin haasteisiin. Sen pääkohdat siis ensinnäkin virtaviivaistettu hakemusprosessi yhden yhteyspisteen kautta, EU-portaalin kautta ja yksi asiakirjamäärä, jota valmistellaan. Toiseksi harmonisoitu prosessi, jonka avulla arvioidaan näitä kliinisiä tutkimuksia, mikä poistaa päällekkäisyydet ja tarpeettomat viiveet. Ja lisäksi kaikkein tärkeimpänä niin sanotun hiljaisen hyväksynnän periaatteen laajentaminen koskemaan koko auktorisointiprosessia, joka ilman, että turvallisuutta komprom- turvallisuus otetaan kompromissialaiseksi, tekee tästä tehokkaampaa. Meillä on aikaraja. Jos mitä reaktiota tuon aikarajan sisällä ei tapahdu, niin on selvää, että lupa on myönnetty. Kolmanneksi, yksinkertaistetut äh, raportointimenettelyt, jonka avulla enää ei tietoa välitä eri toimielimille eri jäsenvaltioissa, vaan lisätään läpinäkyvyyttä tutkimuksista myös sellaisissa tapauksissa, kun hyväksytään tai kielletään jotain. Ja lisäksi, tämä on tärkeää, kliiniset tutkimukset, jotka tehdään Euroopan unionin ulkopuolella, johon viitataan kliinisen tutkimushakemuksessa EUn sisällä. Eli tutkimus tehdään EUn ulkopuolella, mutta hakemus, lupahakemus esittää EUssa. Sen täytyy noudattaa niitä sääntelyvaatimuksia, jotka ovat samantasoiset kuin niille, jotka hakevat lupaa EUn sisälle. Lopuksi komissio voi myös tehdä valvontaa sekä jäsenvaltioissa että kolmansissa maissa varmistaakseen sen, että kliinisten tutkimusten sääntöjä noudatetaan ja täytäntöpanan oikein. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Lopuksi haluan vielä korostaa sitä, miten tärkeä tämä asetus on. Se vie eteenpäin kliinistä lääketutkimusta Euroopassa ja lisää toiveita sen suhteen, että löydetään ratkaisuja niille monille potilaille, joilla tällä hetkellä ei ole saatavilla tehokasta hoitoa. Kiitoksia. Komissaario. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenjohtaja Sartori. Non c'è la presidente Sartori. Hän ei ole paikalla. Eli seuraavaksi sitten Antonia Parvanova. Non c'è. Non c'è. Hän ei ole paikalla. No niin, eli seuraavaksi sitten Jyvän. Monsieur le Président. Hyvä puhemies. Tämä mietintö saattaa olla erittäin vallankumouksellinen lääkärin kliinistä lääketietotutkimusta, koskeva asiakirja, sillä tämä tulee yhteensovittamaan käytäntöjä, tämä tulee helpottamaan yhteistyötä. Tämä prosessista tulee helpompi, tämä auttaa yliopistojen promotorin työtä, joilla ei olisi kuin ainoastaan yksi taho, jolle vastata. Lisäksi tästä prosessista tulee lyhyempi. Tämä tulee yksinkertaistamaan tutkijoiden, akateemisten tutkijoiden työskentelyä. Lisäksi tulokset julkaistaan, ja kun puhun tuloksista, niin tämä koskee kaikkia, myös negatiivisia tuloksia. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja loppujen lopuksi kansalaisten luottamusta myös kliiniseen lääketutkimukseen. Sitten eurooppalaisella tässä, on, tässä tutkitaan ö, lisäriskiä eikä absoluuttista riskiä, mitä tulee lääkärin kliinisen lääketutkimukseen. Toimenpiteitä on yksinkertaistettu, nopeutettu, kuluja on vähennetty Euroopalle. Tämä tarkoittaa sitä, että potilaat saavat paremman suojan, potilaat voivat saada uusia hoitomuotoja nopeammin. Lisäksi on mahdollisuus osallistua lääketieteellisiin tutkimuksiin, jolla on merkitystä. Ja lisäksi tämä on lääketieteelliselle merkittävä edistysaskel. Kiitos. Oli nyt Parvanova on saapunut paikalle, eli hän saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission edustaja. Ensinnäkin haluan kiittää Glenisia kaikesta tehdystä työstä ja tästä hyvästä työstä. Parlamentin puolella voimme olla ylpeitä saadusta tuloksesta. IMKO-valiokunnan puolesta Alden varjoesittelijänä edelleen jäsenvaltioiden puolella on jotakin vastahankoisuutta, mutta tämä on selkeä osoitus kuitenkin kaikille lääketehtäjien edustajille, lääkealan edustajille, lääkäreille, tutkijoille ja potilaille, että tämä on tärkeä tapa toimia. Tämä turvallisuus on tärkeä periaate, jota ryhmäni haluaa tukea. Nämä prioriteetit myöskin näkevät selvästi tuossa loppusopimuksessa. Meidän täytyy saada tutkimustyötä enemmän Eurooppaa, että potilaat voivat hyötyä innovoinneista ja saada aikaiseksi EU-tasolla juridisen puitteiston niin, että teollisuutemme säilyy kilpailukykyisenä, voimme luoda työpaikkoja. Me tarvitsemme myös avoimuutta eri maiden terveyspolitiikan suhteen. Tähän kaikkeen päästä neuvottelupolitiikamme tavalla. Ja vielä kerran kiitos oikein paljon Glennis tästä upeasta sopimuksesta. Parlamentin työ on ollut määrävässä asemassa, kun pyritty parantamaan potilaiden asemaa ja saatu aikaiseksi riippumatonta tutkimustyötä. Tämän sopimuksen lopuun saattaminen on erittäin tärkeä asia. On tärkeää, että tätä myös ryhmäni niin tukee sitä ehdottomasti äänestyksen aikana. Thank you very much, Mrs. Uh, Barbanova. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Panjo. Puhemies, hyvät kollegat. Kiitos Glenisille hänen tekemästään työstä esittelijänä. Nyt oli kiireellistä ehdottaa ratkaisuja, joiden avulla voidaan välttää esimerkiksi se, että tulee vähemmän näitä tutkimuspyyntöjä. Vuodesta 2007 jälkeen ne ovat supistuneet 25 prosenttia Euroopassa. Ja myöskin on havaittu, että hallinnolliset kulut Euroopassa – olivat liian korkeita viime vuosina. Ja nyt on huomattu myöskin, että tutkimus on siirtynyt nouseviin maihin ja siellä valvonta ei ole ihan niin tiukkaa. Lääketehtaat ja tutkijat ovat osoittaneet sormella lainsäädäntöä, että meillä on liian tiukat muodolliset vaatimukset hallinnossa. Eli teksti on onneksi nyt parempi Ensinnäkin tässä on taattu avoimuus, kliinisten tutkimusten tulokset ja sitten on vahvistettu myöskin eettisen toimikunnan roolia ja myöskin potilaiden tiedotusta on parannettu. On enemmän turvatoimenpiteitä potilaiden osalta ja myöskin tietosuoja on otettu huomioon. Eli tässä on edistysaskeleita, jotka ovat ylpeyden aihe Euroopan parlamentille ja Euroopan toimielimille. Grazie, Kiitoksia. Seuraavaksi Auken. President, vi har et godt resultat efter fire års arbejde og til tider ganske bistre forhandlinger. Kiitoksia. Meillä on ollut hyvää yhteistyötä neljä vuotta ja neuvottelut olivat aika hankalat. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvästä yhteistyöstä ja Kiitän nyt siitä, että meillä on avoimuutta lääketeollisuuden osalta ja toivottavasti myöskin tulevaisuudessa voimme toimia niin, että tutkiminen on aina eettistä eikä myöskään tutkimuksista tule liian kalliita. En nyt puhu yksityiskohtaisesti näistä avoimuuskysymyksistä. Tästähän on jo puhuttu mutta haluaisin vain todeta, että taistelu ei ole vielä päättynyt. Ja nyt kun ajatellaan vaikka amerikkalaisia lääketehtaita, he yrittivät estää tämän asetuksen ja sääntelyn. Me neuvottelemme kuitenkin potilaiden hyväksi ja myöskin hyvän lääketeollisuuden puolesta, joka puoltaa valvontaa ja tiukkoja sääntöjä. Kiitos. Kiitoksia sitten Milan Kavron. a můžeme uzavřít. Hyvät naiset ja herrat, olen erittäin tyytyväinen, että olen ollut päättämässä erittäin tärkeää lainsäädännöllistä pakettia ja olen erittäin tyytyväinen, että saa, pääsimme yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa. Tämä on erittäin tärkeä päätös parlamentilta, jotta päätös näiden tuotteiden turvallisuudesta 60 päivää riittää sille, että voidaan päättää näiden turvallisuudesta ja mikäli tämä ylittyy, niin tässä on tällainen hiljainen hyväksyntämenettely. Mitä tulee kliinisiin lääketutkimuksiin, niin kaikki osallistuvat jäsenvaltiot näkevät toimenpiteiden yksinkertaistamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että lääketutkimus saattaa palata Eurooppaan. Niin uskon, että eurooppalaiset arvostavat tätä prosessin avoimuutta ja että he haluavat työskennellä saatavissa olevalla tiedolla. Uskon, että tämä auttaa myös lääketeollisuutta. He saavat läpinäkyvyyttä ja varmuutta on päätöksentekoelimiltä. Kiitos sitten Susan. Kiitoksia, hyvä puhemies. En alkuun haluaisin onnitella esitteli Glennis Wilmetsia ja muita varjoesittelijöitä. Minusta me teimme oikein hyvää työtä tämän asian parissa. Olemme olleet rehellisiä toisillemme ja olemme päässeet päätelmään, joka mielestäni on oikein hyvä. Tietysti tämä mielestäni ansaitsee puoltoäänemme. Mutta komission sen Borg, minulla on teille kysymys. En tiedä, mitä tämä nyt esittäisin. Mutta jos katsotaan sitä, millä tavalla Euroopassa tänä päivänä toimitaan, niin loppujen lopuksi, jos potilaat ovat paremmin suojeltuja, lääketeollisuuden parissa, niin se on nimenomaan Euroopan parlamentin ansiota eikä komission. Se, mikä ehdotus komissiolta tuli, oli ikään kuin lääketeollisuuden kirjoittama. Se on vain tämän parlamentin ansiota, että on kyetty takaamaan läpinäkyvyys ja turvallisuus ja oikeudet kaikille niille, jotka ovat mukana kliinisissä tutkimuksissa. Kiitoksia sitten Morganti. Kiitoksia puhemies. Ikävä kyllä on vielä paljon tauteja, joihin ei ole tehokasta hoitoa. Eli siksi meillä on näitä lääketutkimuksia. Meidän ei pidä unohtaa, että on sairaita ihmisiä, jotka kärsivät. Ja usein heillä on vain yksi toive, uudet lääkkeet, uudet hoitokeinot – Esimerkiksi Italiassa on kymmeniä perheitä, jotka haluaisivat käyttää uusia hoitokeinoja, joista Vannoni on puhunut. No itse en ole tutkija, en ole lääkäri, mutta kuitenkin olen tutustunut moniin tällaisiin ihmisiin, olen kuullut heidän lausuntojaan ja minulla on selvä ajatus nyt. Heille tämä nyt on ainoa mahdollisuus, ainoa toivo jatkaa elämänsä ja on häpeällistä, että on lääkäreitä, jotka torjuvat nämä uudet metodit, koska ne eivät pohjaudu tieteelliseen näyttöön. Eettisten toimikuntien pitäisi ehkä tavata ensin näitä potilaita heidän perheitään, eikä tehdä toisin, niin kuin tähän mennessä on tehty. Kiitoksia, edustaja Morganti. Ja sitten seuraavaksi Liise. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat tänään voimme todellakin olla ylpeitä. Tämä on konkreettinen edistysaskel eurooppalaisille potilaille, ja tämän olemme saaneet yhdessä aikaan. Monet tutkijat, monet lääkärit ja potilaat ovat odottaneet vuosikausia, että byrokraattisia esteitä rajat ylittävissä kliinisissä tutkimuksissa Euroopassa voitaisiin vähentää, koska ainoastaan sillä tavalla on mahdollista tehdä hyvää tutkimusta, ja tämä koskee instituutioita, jotka toimivat riippumattomasti lääketehtaista. Esimerkiksi Saksassa on todettu, että lahjoitusrahoja ei haluta byrokratian, vaan todellakin tutkimuksen josta on hyötyä potilaille. Onneksi tässä on onnistuttu onnittelut Wilmotille. Meillä on nyt enemmän avoimuutta ja kielteisiä tutkimustuloksia ei enää saa lakaista maton alle, ja samanaikaisesti on istuttu siitä, että tiukat eettiset standardit, joita tällä hetkellä on ollut direktiivissä, niin niistä on pidetty kiinni. Komissio on nyt hiukan oikaistu, ja erityisesti haluaisin kiittää komissionista Borgia siitä, että hän on ollut mukana muuttamassa alkuperäistä komission ehdotusta, eli komission jäsenellä on tässä ollut myönteinen rooli. Kiitoksia kaikille, jotka olivat tässä mukana, puheenjohtajavaltioille, esittelijälle, varjoesittelijöille. Tämä on hyvä tulos mielestäni, ja toivottavasti saamme kohta äänestyksessä tälle selvän enemmistön. Kiitos. Kiitoksia. Sitten menettelymä puhujalistaa ja Klassa ensimmäisen puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Kliiniset tutkimukset ovat täysin välttämättömiä tutkimukselle ja jotta voidaan kehittää parempia ja uusia lääkkeitä. Ja tällä tavalla voidaan esimerkiksi nähdä, millaisia sivuvaikutuksia lääkkeellä on ennen kuin ne tulevat markkinoille. Ja kliiniset tutkimukset ovat arkaluontoinen aihe Kyse on tärkeistä eettisistä kysymyksistä, avoimuudesta, riskiryhmien suojelemiselta, alaikäisiltä, kehitysvammaisista, raskaana olevista naisista. Eurooppalainen lähestymistapa kliinisiin tutkimuksiin on täysin välttämätön ja monissa tapauksissa tutkimuksia tehdään kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa ja direktiivissä on aukkoja eikä sitä myöskään pantu täytäntöön samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, eli harmonisointia tarvitaan. Tällä asetuksella me pystymme nyt vähentämään byrokraattisia kustannuksia ja kompromississa ovat mukana kaikki. Ja meidän täytyy myöskin saada suostumus eettisiltä toimikunnilta, muuten kliinisiä tutkimuksia ei enää voi tehdä. Ja eettisten toimikuntien roolin selventäminen on selkeä parannus. Ja haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja toivottavasti huomenna saamme hyvän äänestystuloksen. Kiitos.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 että hyväksytty tekstiä koskien on näitä vertaavia kliinisiä tutkimuksia. Muuta tässä on tehty merkittäviä parannuksia. Tässä on harmonisoitu hyväksymismenettely jäsenvaltioissa. Tämä tulee säästämään hallinnollista vaivaa. Tässä keskitetään kaikki lääketutkimuksista saatavat tiedot siten, että toimivaltaiset viranomaiset pääsevät käsiksi näihin tietoihin. Lisäksi tässä katsotaan eri riskitasoja, ollaan harkittu eettisten toimikuntien rooleja ja lisäksi ollaan varmistettu, että tulokset ovat läpinäkyviä ja että ne julkaistaan. Parlamentti on merkittävästi parantanut tätä komission ehdotusta ja tästä syystä johtajan minä haluankin kiittää Gladys Wilmottia. Kiitos sitten Tomasic. Podržavam prijedlog uredbe, iako ima određene... Niin, minä tuen tätä asetusta, vaikka siinä onkin puutteensa. Olen sitä mieltä, että mahdollisuus esittää yhteyspisteen kautta, tällaisen internetportaalin kautta esittää näitä pyyntöjä on erittäin hyvä, jotta voidaan päästä yli niistä esteistä, jota hallinnolla muuten on. Potilaiden hoidon pitää aina olla ensisijalla, joten tämän ehdotuksen henki on oikein hyvä. Mutta olen sitä mieltä, että sairauden hoitaminen, potilaiden hoitaminen, joiden oloa voidaan helpottaa jo testatuin lääkkein, niin pitää kuitenkin rajoittaa niiden oikeuksia, jotka osallistuvat näihin kokeisiin. Sitä syystä en voi hyväksyä sitä, että että tätä vahingonkorvauskysymystä on käsitelty näin. Se voi uhata useita tutkimusklinikoita, jotka ovat erittäin kalliita ja jotka voivat auttaa useita kansalaisia. Kiitos sitten Patra Neves. Eh, Kiitos paljon, puhemies. Minä haluaisin aloittaa kiittämällä kaikkia varjoesittelijöitä ja itse esittelijää erinomaisesta työstä tämän parlamentin työ on todellakin varsin paljon parantanut tätä alkuperäistä ehdotusta. Ja komission ehdotuksen eduksi on luettava se, että säästään kuluja, virtaviivaistetaan toimenpiteitä ja yleisesti ottaen luodaan olosuhteet, jotka edistävät tieteellistä tutkimusta. Uskon, että näistä asioista on jo sanottu tarpeeksi, mutta halusin tässä vaiheessa korostaa sitä seikkaa, että meidän on muistettava myös eettinen näkökulma. 2001 direktiivi antoi tälle erittäin tärkeän roolin, ja eettisten toimikuntien rooli olisi kadonnut komission ehdotuksessa. Parlamentin työ on tämän palauttanut, ja tämä on mielestäni erittäin hyvä esimerkki tulevaisuuden kannalta. On tärkeää, että edistytään tieteellisen tutkimuksen kanssa, mutta myös eettiset turva toimet on oltavassa olemassa, jota kaikki voidaan suojella. Kiitos. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Botsman. Zahvaljujem Novi lijekovi i metode liječenja spašavaju živote. Kiitoksia. Uudet hoitomuodot pelastavat henkiä, mutta jos haluamme pelastaa henkiä, näitä lääkkeitä täytyy ensin testata. Nämä säännöt, jotka eivät ole yhdenmukaisia, ovat aiheuttaneet sen, että kliinisten tutkimusten määrä on laskenut huomattavasti EU:ssa ja sen seurauksena tietysti potilaan tilanne on kärsinyt. Siitä syystä meidän täytyy tehdä säännöistä eu e EU:ssa ja huolehtia siitä, että hallinnoista taakkaa vähennetään. Samalla meidän täytyy suojella niitä, jotka ottavat osaa kliinisiin tutkimuksiin. Heidän terveydentilansa on ennen kaikkea tärkeä. Jos kliiniset tutkimukset eivät onnistu, niin ne lopputulokset täytyy aina julkistaa, ja varsinkin siinä tapauksessa, että ne epäonnistuvat. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa vielä komission jäsen Borg. Thank you very much, uh, Mr. President. I thank all those who have participated in this uh, debate. And let me again once again... Kiitos, on erittäin mukava osallistua tähän keskusteluun. Haluan kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä vahkerasta työstä. Tämän erittäin tärkeä asetus, tämä antaa puitteet kliiniselle lääketuottamukselle ja antaa kansalaisille lisäsojan. Meidän ehdotus oli hyvä ja parlamentti on vielä parantanut sitä meidän ehdotuksen alun perin sitä silmälle pitäen, että tämä demokraattinen toimenpide ja hyvää ehdotusta parannetaan. Enkä minä halua pestä käsiäni kritiikistä siitä, että minä en ole täällä, kun ehdotus tehtiin, sillä minun pitää puolustaa komission työtä. On totta, että alkuperäisessä ehdotuksessa, koska tämä on asetus, niin komissio ei halunnut asettaa mitään tiettyjä eettisten, eettisiä toimikuntia tai vastaavia rakenteita jäsenvaltioille, mutta kun jotkut parlamentin jäsenet ja eri jäsenvaltioiden hallitusten jäsenet puhuivat minulle asiasta, niin minä halusin auttaa heitä parantamalla tätä tekstiä viittaamalla etiikkaan, sillä minä haluan todellakin olla en todellakaan olla se komissaari, joka ottaa etikan pois tästä ehdotuksesta. Se, että näitä parannuksia on täällä parlamentissa tehty, niin se ei tarkoita sitä, että komission puolesta lääketeollisuus olisi kirjoittanut tämän ehdotuksen, sillä alun perin meillä on ollut myös poti, potilas, potilaita mukana laatimassa tätä ehdotusta. Siinä oli siis meidän alkuperäinen ehdotus ja sitten trilogissa kolmikantaneuvotteluissa ehdotusta sitten muokattiin alkuperäisessä ehdotuksessa. Nämä komissio ehdotti ilmaisia tunnustusmekanismeja. Valitettavasti tämä ei ollut mahdollista ja kompromissin nimissä tämä erityinen ehdotus oli poistettava – minä sanon tämän puolustaakseni alkuperäistä komission ehdotusta, joka, on kyllä onnellinen, niin on parantanut tässä lopullisessa muodossa. Olen erittäin tyytyväinen, että me saavuttimme yhteisymmärryksen. Uskon, että kliiniset lääket, kliinilääketutkimus tapahtuu helpommin nyt Euroopassa eikä sen ulkopuolella ja uskon, että tämä tapahtuu tutkimuksen hyödyksi, ja tämä tarkoittaa, että tämä tapahtuu eurooppalaisten potilaiden hyödyksi. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten lopuksi vielä esittelijä Wilmot, olkaa hyvä. Thanks. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia, jotka ovat olleet mukana työssä. Meidän päähuolenaiheemme on potilas, aivan kuten komissarikin sanoi. Tämä asetus vastaa usein kysymykseen. Meillä on vähemmän byrokratiaa, yksi portaali, rajoja ylittävissä kokeissa täytyy tehdä vain yksi hakemus, eikä useita. Tämä tekee kaikista nopeampaa ja samalla potilaat ovat asian ytimessä. Näin saadaan aikaiseksi parempia uusia lääkkeitä ja se on tässä asetuksessa tärkeää. Meillä on äh, lisää avoimuutta. Kaikki kaikki tutkimustulokset julkaistaan myös ne epäonnistuneet. Se on todella tärkeää. Se on hyvä tieteen kannalta, se on hyvä potilasturvallisuuden kannalta, se on hyvä julkisen luottamuksen kannalta. Se on todella, todella tärkeää. Haluan myös sanoa jotain vähän siitä tuesta, jota kaikilta on saatu. En muista koskaan käsitelleen tässä parlamentissa yhtä lainsäädännön alaa, jossa on ollut näin paljon hyvätahtoisuutta ja yhteistyöhenkeä me olemme työskennelleet läheisessä yhteistyössä eri varjoesittelyjen kanssa. Neuvosto ja komissio on tukenut meitä ja mainitaanpa myös Envi-sihteeristö, joka tekee aivan erinomaista työtä. Minun käsittääkseni olemme saavuttaneet todella hyvän lopputuloksen. Olemme työstäneet tätä erittäin yhteistyöhakuisesti. Ja toivottavasti kaikkia lainsäädäntöä voitaisiin tulevaisuudessa käsitellä näin. Haluan kiittää teitä kaikkia. Vielen Dank, Frau Kollegin Wilmets. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitaan tänään kello 18. Seuraavaksi yhteiskeskustelu, sähköinen viestintä. Kyse on siis Kastioiden Veran mietinnöstä eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat, sitten Herzogin mietintö, toimenpiteet nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten